witam panie panów posłów bardzo serdecznie witam naszego gościa pana. istunto jatkuu tervetuloa kaikille tervetuloa komission jäsenelle eilisen päivän pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit ovat jo käytettävissä onko teillä niihin huomioitavaa näin ei näytä olevan joten pöytäkirjat on hyväksytty.